tehokkuudesta ja siitä, että eri osapuolet osallistuvat sen työhön vahvasti. Uskon, että kansalaisen, kansalaisuus, johtajan kansalaisuus erityisesti on merkittävä, joten meidän täytyy katsoa, keitä tuonne johtoon sitten valitaan, jotta tämä saadaan avoimesti hoidettua ja ettei mitään protektionismia sisämarkkinoilla ole tiedossa tällainen viranomainen on merkittävä Euroopan tulevaisuuden kannalta ja Imakon kannalta. Niin, kiitokset tästä. Ja seuraavaksi Marias, teillä on viimeinen puheenvuoro menettelyssä ilman Kiitoksia puhemies. En tue sitä, että perustetaan eurooppalainen vähimmäispalkka tai että tehdään eurooppalaisia määräyksiä koskien työttömiä ja, ja että yhdistetään jäsenvaltioiden tätä koskevaa lainsäädäntöä. Klassiset esimerkit tästä ovat nämä vuoden 1991 direktiivit, jossa puhutaan eh, epävarmoista työsuhteista ja näiden takia tuhannet työntekijät koulutusalalla ovat joutuneet tämän uhriksi. Heille maksetaan erittäin huonoa palkkaa ja, ja nyt sitten todettaisiin, että Euroopan työviranomainen perustettaisiin ja se auttaisi. No, tämä on vain byrokraattinen mekanismi, joka pyrkii sitten vetämään itselleen jäsenvaltioiden toimivaltuuksia. Paikan päällä siellä jäsenvaltioissa pitäisi valvoa päivittäin asioita. Täisen, olkaa hyvä. Tässä olosuhteet eivät ole ihanteelliset, mutta olkaa hyvä, voitte pitää vielä loppupuheenvuoron. Merci, madame la présidente. Uh, madame president... Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Arvoisat kollegat, kuten sanoin äsken, niin Euroopan työviranomaisen perustaminen on lainsäädännöllisen uudistuksen viimeinen vaihe tarkoituksena oikeudenmukaisen liikkuvuuden toteutuminen. Silloin kun minä otin tämän komissaarin salkun vastaan, niin tiesin, että työntekijöiden liikkuvuus ei tule olemaan se helpoin asiaa hoidettavaksi. Joten olenkin iloinen, että lähetettyjen työntekijöiden direktiivin osalta on saatu työt päätöksen ja nyt on uusi virstanpylväs tarjolla, jonka avulla Euroopassa voidaan vaalia oikeudenmukaista liikkuvuutta. Kyse on sosiaalisten oikeuksien pilarista ja rajan ylittävästä toteutumisesta, mutta valitettavasti yhteislainsäätäjät eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen, miten sosiaalisen suojan koordinaantisääntöjä sopetettaisiin toisiinsa. Toivoisin, että ensimmäisen käsittelyn hyväksynnän myötä päästään, päästään nopeasti eteenpäin ja hyväksymään tämä teksti ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Miljoonat kansalaiset nauttivat päivittäin liikkuvuudesta ja mahdollisuus, ja joskus se on välttämättömyys ja heille pitäisi tarjota uusia sääntöjä mahdollisimman nopeasti. Vapaa liikkuvuus on aina kuulunut unionin, un, Euroopan unionin keskeisiin periaatteisiin, varsinkin näinä päivinä. Työmarkkinat ja kansalliset taloudet ovat todellakin riippuvaisia toisistaan ja liikkuvuus lähentää kansalaisia, kansakuntia. Ja liikkuvuuden helpottaminen samalla varmistaen unionin lainsäädännön johdonmukainen soveltaminen on liikkuvuuteen liittyvä tärkein tavoitteeni. Tältä pohjalta voidaan lainsäädäntöä muuttaa kaikkien tuella. Ja nämä periaatteet ovat myöskin eurooppalaisen työviranomaisen perustamishankkeen taustalla. Toivoisin sille teiltä kaikilta tukea. Kiitoksia. Kiitokset ja vielä Lenners, kaksi minuuttia. Thank you. Thank you. Kiitoksia, kiitoksia puhemies. Tämä osoittaa Euroopan työviranomaisen tärkeyden, koska näin moni kollega on tullut tänne paikan päälle kuuntelemaan, että menetään tätä keskustelun loppuosiota. Kiitokset teille kaikille mielenkiinnostanne. Ne, jotka et ole tänne alusta lähtien paikalla, haluan kertoa teille, että tänään on hyvä päivä. Me luomme Euroopan työviranomaisen ja kun luomme tämän viranomaisen, me otamme tärkeän askeleen eteenpäin reiluilla ja sosiaalisilla eurooppalaisilla työmarkkinoilla, josta siirrytään vapaan liikkuvuuden osalta myöskin reiluun vapaaseen liikkuvuuteen, jossa työntekijöiden oikeudet taataan ja suojataan, jossa epäreilua kilpailua ja sosiaalista tumppausta ei ole. Ja tämän saavuttamiseksi me tarvitsemme parempaa eurooppaisten sääntöjen täytäntöönpanoa työvoiman liikkuvuuden osalta. Ja sitä juuri Euroopan työviranomainen tulee tekemään. Ja se aloittaa työnsä hyvin piakkoon. Tämä on virstanpylvä saavutus ja osoittaa sen, että Euroopan unioni voi antaa tuloksia niillä alueilla, jotka huolestuttavat kansalaisia ja antaa niitä tuloksia nopeasti. Joten vielä kerran kiitokset komissiolle, komission sen Tysonille ja Romanialle puheenjohtajavaltioina ja kaikille kollegoille täällä huoneessa, jotka ovat tehneet hyvää tehokasta työtä, että asia saatiin hoidetuksi. Luotan teihin, että tämä sitoumus jatkuu tulevaisuudessakin. Joten kiitokset teille kaikille mielenkiinnostanne. Merci. Le débat est ainsi Kiitokset. Näin keskustelu päättyy ja tästä äänestämme sitten pikapuoliin. Buenos días. Hyvää päivää kaikille. Ennen kuin ryhdymme äänestämään, sanoisin muutaman sanan tervetulotoivotuksiksi toivotuksiksi Greta Thunbergille. Meillä on täällä erityisvieras, erikoisvieras tuolla lehtereillä häntä tuskin tarvitsee sen enempää esitellä. Kyse on nuoresta ruotsalaisesta EU-kansalaisesta, joka rohkeudellaan, ajatuksillaan, selkeydellään on muuttunut ilmastonmuutoksen torjunnan symboliksi. Se on kiireellinen aihe ja vaatii kunnianhimoa. Greta Thunberg nos... Greta Thunberg tietysti lainsäätäjiä, mutta myös ympäri, yrityksiä ja kansalaisia innostaa toimimaan ilmastonmuutosasioissa ja ympäristön suojelmisessa. Me pitkälti olemme samaa mieltä siitä, miten kiireellinen tilanne on. Me olemme tämän kauden aikana lähteneet ilmaston suojaamisen ja ympäristön suojelun tielle. Siltä ei voi kääntyä pois. Tämä koskee esimerkiksi liikennettä ja myös tuota päästökauppajärjestelmää. Parlamentti on aina pitänyt näitä asioita korkeimmalla esityslistallaan kestävyyttä erityisesti ja Pariisin sopimus on saatu ratifioitua ennätysajassa. Me veimme sen läpi tässä salissa Pekingissa Ban Ki-moonin läsnä ollessa, YK on pääsihteerin läsnä ollessa. Tosin tämä ei riitä. Meidän kaikkien täytyy henkilökohtaisesti, paikallisesti, kansallisesti, eurooppalaisesti ja kansainvälisesti toimia paljon vahvemmin, jos me haluamme tuohon tavoitteeseen päästä, jotta maapallon lämpeneminen saadaan pysäytettyä. Ja Tämä seuraava vaalikausi, istuntokausi on hyvin merkittävä. Greta Thunberg puhuu ympäristövaliokunnassa kello kaksi ja tämä kokous on kaikille avoin. Siis vielä kertaalleen tervetuloa Greta Thunberg täysistunnon kokoukseen. Oh. Oh proust on pyytänyt puheenvuoroa. <coughs> puhemies hyvät kollegat eilen pariisin ja ranskan symboli syttyi tuleen notre dame. tämä on järkyttävää. minä olen ranskan valtuuskunnan puolessa puhumasta, mutta varmasti kaikkien muiden tämän järkyttävänä katastrofaalisen tapauksen edessä. Ranskan äh, kansallisomaisuutta tuhoutui eilen eurooppalaista kulttuuriperintöä. Notre Dame oli eilen liekeissä ja osa meistä paloi sen kanssa. Palomiehet taistelivat kovasti, jotta tämän katedraalin runko jäisi pystyyn. Ranskalaiset eh, kestävät tämän katedraalin katedraalista tuhoutui osa, me rakennamme sen uudelleen. Minä kiitän teitä kaikkia tuesta, kun tuette Ranskaa, kun meidän kansallisomaisuutemme on näin kärsinyt, koko Eurooppa tästä kärsii. Victor Hugo sanoi kirjassaan Notre Dame de Paris siitä, että jokainen tuo oman osansa, oman kivensä tähän rakennukseen ja me jokainen voimme osallistua tämän symbolisen rakennuksen uudelleen rakentamiseen. Kiitokset. arvoisa Kiitos puhemies. Tahtoisin lisätä muutaman sanan vuonna satakuusikymmentäkolme aloikoi tämän rakennuksen rakentaminen. Silloin oli, käytettiin puutavaraa ei pelkästään Ranskasta, vaan muista maista, italialaisia, espanjalaisia, saksalaisia, pohjoisesta, Itä-Euroopasta osallistui rakentajia tämän meidän sivilisaatiomme symbolin rakentama, rakentamiseen. Ja minä haluan kiinnittää, hyvä puhemies, huomiota siihen, että minut on tämä, tälle kaudelle Delvon ja Kahimin ja Mastalkan kanssa nimitetty eettisen komitean johtoon, ja me olemme No, tehneet tätä työtä kovan painostuksen alla. Ja muistuttaisin siitä, puhemies, että kun äänestämme tekijän oikeusas, te, äänestimme tekijänoikeusasioista, me, niin, me, monia kohde, kohdeltiin erittäin huonosti. Lopaus on usein ongelmallista myös monta kertaa toimi elinten välisissä keskusteluissa ja toivon, että meid, seuraavan kauden aikana käsiteltäisiin sitä uudelleen kerran, miten säännöt asetetaan painostusjärjestöille myös täysistunnossa. Säännöt pitäisi saada kaikille samanlaisiksi. Kiitokset. Kiitokset Seuraavaksi äänestämme ensimmäiseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat yhteisön tilastot nimellisäänestyksenä. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. hyväksytty 492 puolesta 109 vastaan 35 tyhjää. Parlamentti on tämän ensimmäisellä kerralla hyväksynyt. Seuraavaksi Rosierin mietintö, mutta Täisen haluaa esittää puheenvuoron ensiksi. Merci, monsieur le président. Uh, dear president... Kiitoksia herra puhemies. Arvoisat kollegat, komissio tukee tätä suositusta parlamentille, eli että se hyväksyisi Euroopan unionin liittymisen Geneven sopimukseen. Mitä sisältöön tulee, niin komission kanta poikkeaa siitä, mitä neuvosto ja Euroopan parlamentti tukevat, eli että kaikilla jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus hyväksyä Geneven sopimus, vaikkakin unionilla olisi tähän liittyen yksinomainen toimivalta. Komissio on ollut val- valmis tässä yksittäisessä tapauksessa hyväksymään sen, että seitsemän jäsenvaltiot, jotka ovat Lissabonin sopimuksen osallisia pidemmänkin aikaa, olisivat voineet liittyä myöskin unionin intressien mukaisesti liittyä Geneven sopimukseen, niin tästäpä syystä haluaisinkin viitata komission tiedonantoon aiheeseen liittyen. Ja tämähän on välitetty neuvostolle ja parlamentille. Oikein paljon kiitoksia arvoisa herra puhemies. Kiitokset arvoisat edustajat. Kiitos Taisen. Ja nyt äänestämme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Se cierra Äänestys päättyy. Hyväksytty. Myös Rosierin seuraava mietintö. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Radox äh, päätöslauselma puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Parlamentti on päättänyt asian käsittelyn ensimmäisellä lukukerralla. Seuraavaksi nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Rados, Radoksen mietintö. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Forentan teksti nimenhuolto äänestyksellä. Hetkinen Forenza, olkaa hyvä kaksi minuuttia. Grazie. Kiitoksia puhemies. Haluaisin vain painottaa tämän suosituksen merkitystä, koska oliiviöljysektori on hyvin tärkeä Euroopalle Välimeren alueella, erityisesti Italialle, koska meillä on tämä on erittäin hyvä vientituote, joka on nyt huomattavassa ongelmissa kuivuuden ja muiden luonnonilmiöiden takia, joten toivon, että parlamentti antaa sopimukselle myönteisen kannan, joka antaa sitten mahdollisuuden osallistua kansainväliseen yhteistyöhön oliviöljyn osalta. Emme saa viivästyttää tätä sopimuksen hyväksymistä, koska neuvotteluita on käyty jo pitkän aikaa. Ja kansainväliset sopimukset ja Euroopan unionin kansainvälinen kauppapolitiikka vaativat parlamentin hyväksynnän. Ja tämän takia pyydän komissiota ja neuvostoa myöskin kertomaan myöskin parlamentille mistä tahansa päätöksestä, joka voidaan tehdä artiklan 4 mukaisesti, joka neuvosto on antanut. Kiitoksia. Kiitokset sitten nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Taarandin mietintö. Taarand pyytää myös puheenvuoroa. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Herra puhemies, arvoisat kollegat. Tiedän, miten paljon me inhoamme kesken äänestystä näiden, näitä esittelijöiden puheenvuoroja, mutta me olemme tietoisia siitä, että kahdeksan nimitystä on esitetty ja että kaikki nämä nimitykset ovat olleet poliittisia luonteita ja korostettakoon, että varsinkin itäisissä jäsenvaltioissa, Unkarissa, Suomessa ja Virossa näin on ollut. En sano, että poliitikot, eli me emme kykenisi hoitamaan muita tehtäviä päinvastoin. Kollega Maletic on pätevä hän voi ryhtyä taas uudemman kerran valvoja tilintarkastajaksi, mutta meidän täytyy aina muistaa avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Nyt pitäisi kuulla parlamentin kantaa ja ehdottaa aina kahta ehdokasta sukupuolisen tasapainon vaalimiseksi ja toimia niin kuin Irlannissa, eli että todellinen kilpailu syntyisi 255 artiklan mukaisesti seutista. Arvon kollegat, meidän täytyy pohtia sitä, että tarvitsemmeko jokaisen jäsenvaltiosta aina yhden edustajan. Onko niin paljon tarkastettavaa tarjolla? Miksi asia ei voisi hoitaa rotaation menettelyn kautta, eli 14 ja 14? Jos emme onnistu, niin e- pettyneiden määrä kasvaa kasvamistaan, joten Tehkäämme niin kuin esittelijä ehdottaa, mutta muistakaamme, että Romanian ja Kromaatian hallitusten toimet eivät ole olleet Euroopan unionin standardien mukaisia. Ja toden totta, poliisi nauraa vain kerran, kun hänelle vitsin murjaisee. Gracias. Pasamos. Kiitokset. Nyt äänestämme tästä. Cerramos la votación. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi Tarandin mietintö, tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen. To remind. Haluaisin vain muistuttaa kollegoitani että nämä äänestetään normaali menettelytavan mukaisesti. Ja tämä hyvin ideologinen keskustelu, niin tätä ei pitäisi keskustella täällä parlamentissa. Ajatelkaa vain pätevyyksiä ja ajatelkaa näiden pohjalta päätöksiä. Gracias. Kiitokset. Äänestys alkaa. Salainen lippuäänestys Ivana Maleticin nimittämisestä. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Informe Rosier. Ja seuraavaksi Rosierin teksti. Nyt äänestys alkaa. Se cierra la votación. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty ja sitten äänestys alkaa, äänestys päättyy, tyhjää, hyväksytty. Parlamentti on hyväksynyt tämän. Seuraavaksi Klints, nimenhuuto äänestyksenä, äänestys alkaa. Se Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Saako puheenvuoron? Olkaa hyvä. Uh, Hyvät kollegat, 15 vuotta tämän kauden lopulla lähden pois tästä talosta, joten tänään minulla on kaksi mietintöä, jotka ovat minun viimeiset mietintöni esittelijäni. Ja työ osoitti sen, että tämä talo voi toimia puoluepolitiikasta huolimatta ja löytää siltoja, toisin kuin monissa kansallisissa parlamenteissa, joissa rakennetaan taas poteroita. Ja monet teistä olevat seuraavassakin parlamentissa mukana täällä. Ja pyydän, että älkää luopuko tästä taistelusta eurooppalaisen ideologian puolesta. Euroopan unioni on 60 vuotta tuonut vapautta, oikeusvaltiota ja hyvinvointia Euroopalle. Me olemme tämän lapsille ja lastenlapsille velkaa, ettei Euroopan projekti epäonnistu, vaan pysymme yhdessä. Euroopalla ei ole mitään muuta tulevaisuutta kuin Eurooppa. Kiitokset tästä esittelijä. Näin parlamentti on saanut tämän päätöksen ensimmäisellä lukukerralla. Seuraavaksi Klintz myös äänestys alkaa. Se la Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentti on saanut tämän käsityksen ensimmäisellä lukukerralla. Simonin teksti äänestys alkaa. Se cierra la Ja päättyy. hyväksytty. Parlamentti on päättänyt tämän myös ensimmäisellä lukukerralla. Seuraavaksi myös Simon. Seuraavaksi äänestys alkaa. Se cierra Ja päättyy. Hyväksytty ensimmäisellä lukukerralla. Höökmark. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Höökmark, olkaa hyvä do the same as Mr. Um. tavoin haluan kiittää teitä näistä loistavasta 15 vuodesta, hienosta ystävyyssuhteista kansallisten ja puoluerajojen yli. Saaneen korostaa, että nyt meillä on mahdollisuus vahvistaa Eurooppaa entisestään, vapauttaa kansat, saada vahva yhteisö globaaleilla markkinoilla aikaiseksi joka kaipaa yhteistyötä. Eurooppa on mahtava alue. Me olemme usein eri linjoilla, mutta hyvänä asiana on yhteinen tavoite, yhteinen tehtävä, joten kiitokset kaikille näistä kuluneista 15 vuodesta. Nämä ovat ne viimeiset kaksi tekstiä, joiden kautta toivottavasti Eurooppa vakautuu entisestään. Kiitokset. Muchas gracias. Kiitokset. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentti on päättänyt käsittelyn ensimmäisessä luku, ensimmäisellä lukukerralla. Ja seuraavaksi myös Högmark äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä ja päättyy. Hyväksytty. Ensimmäisellä lukukerralla hyväksytty. Seuraavaksi Fernandessa. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty komission ehdotus nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty parlamentti on päättänyt käsittelyn ensimmäisellä lukukerralla. Seuraavaksi Karas Beres. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä ja päättyy hyväksytty. Parlamentti on tämänkin hyväksynyt ensimmäisellä lukukerralla. Beres, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin, minä odottelin tässä vielä näiden muidenkin äänestystä, mutta Klinsin Högmarkin tavoin, tosin eri vuosiluvut, olen 25 vuotta täällä ollut. Tämä on nyt minun viimeinen mietintöni, kiitän teitä kaikkia kaikkia, joiden kanssa on ollut monimutkaista neuvotella, joiden kanssa olen tehnyt yhdessä työtä, joiden kanssa olen täällä taistellut. Kiitän kaikkia äh, täällä salissa, kaikkia virkamiehiä, kaikkia tulkkeja. Minä lähden hyvin muuttuneesta parlamentista. Me kaikki olemme myös muuttuneet, Eurooppa on muuttunut, mutta tämä parlamentti on tullut todelliseksi kansalaisten edustuslaitokseksi Usein sanotaan, että täällä kuunnellaan liikaa painostusjärjestöjä, mutta meidän täytyy muistaa, että on paljon eurooppalaisia, jotka todellakin ajattelevat, että Eurooppa on heidän paras tulevaisuuden näkymänsä. Demokraattinen Eurooppa, kansalaiset sitä havittelevat ja meidän täytyy säilyttää se sellaisenaan. Kiitokset. Kiitokset. Tästä hyvä Beres. Sitten Karas Beres nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. hyväksytty. Parlamentti on päässyt tästä sopimukseen ensimmäisellä lukukerralla samalla tavalla. Karas Beres mietintö äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Ja äänestys päättyy. hyväksytty ensimmäisellä lukukerralla. Seuraavaksi Ferber. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentti on tämän hyväksynyt ensimmäisellä lukukerralla. Toinen Ferberin mietintöäänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty ensimmäisellä luukerralla. Seuraavaksi Calvet Chambon, hänen mietintönsä. Calvet, olkaapa hyvä. Hetkinen. Lopes Bermejo on itse asiassa pyytänyt ennen teitä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies jos katsomme tuota 59.3 työjärjestys, sen sääntöä, toivon, että ensin äänestettäisiin nimenhuutoäänestyksenä tietyistä tarkistuksista, koska siitä siinä on kyse poikkeuksista, jotka poistavat syrjivän käytännön ja näin saamme kaikille työntekijöille paremman suojan, erityisesti niille, jotka ovat erityisen huonossa asemassa, kuten merimiehet. Eli esitän tällaista menettelyllistä äänestyskäytäntöä. Seuraavaksi Kalvet. Kiitokset puhemies. On ollut oikein hyvät aikomukset tämän tekstin takana ja myös tämän äskeisen pyynnön vuoksi on ja toivon, että saisimme parlamentin työn hienosti loppuun saatettua ja tämä teksti on merkittävää ja toivon, että me säilyttäisimme sen tasapainon, joka tässä tekstissä on saavutettu erittäin vaikeissa neuvotteluissa ja siitä syystä toivon, että tätä äsken esittämä, esitettyä pyyntöä, jota sinänsä voisin arvostaa, ei hyväksyttäisi, jotta tätä tekstiä ei sitten pirstaloitaisi. Kiitokset. Nyt äänestämme Lopes Bergmehon ehdotuksesta. Äänestys alkaa nimenhuuto äänestyksenä. Ja äänestys päättyy. hylätty. Näin sitten äänestämme tuosta tarkistuksesta 164 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Komission julkilausuma puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ensimmäinen lukukerta on saatu päätökseen. Galveet, 30 sekuntia saatte vielä puhua. No 30 sekuntia ainoastaan on käytössä, eikä mikrofonikaan toimi. No tämä on viimeinen en teksti eh, tällä kaudella, mutta tulen varmasti takaisin. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet eh, minun ryhmässäni. Kiitän kaikkia, jotka ovat olleet puolesta tai vastaan. Kiitokset Marian Täissenille, kiitokset Romanian puheenjohtajakauden edustajille, kun olemme saaneet Euroopan sosiaalista puolta rakennettua. Tämä on viimeinen teksti. Tämä on minun parhain muistoni tämän kauden työstä tässä instituutiossa. Kiitokset tästä. Seuraavaksi Lenarsin mietintö nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tuo 105 yhteinen julkilausuma puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Parlamentti on saanut tämän päätöksen ensimmäisellä lukukerralla. Seuraavaksi Mato. Mato, olkaa hyvä. Kiitos puhemies muutama sana. Kolme vuotta on tehty työtä, satoja kokouksia ja tämä asetus, joka on ollut aikaisemmin voivassa, on nyt tullut 30 eri asetuksen yhteenliittymäksi ja toivon, että tämä konsensuksen saavuttanut, mutta sinänsä heiveröinen tasapaino tulisi täällä hyväksytyksi. Äh, Puhemies, 59.3 artiklaan vedoten toteaisin, että on erittäin tärkeää katsoa komission liitettä, liitettä 5 kohta 1. Käytän tässä kalastajien perinne asua. Silloin, jos me hyväksymme tämän kolmikantaehdotuksen, niin silloin tällaiset perheet, jotka elävät kalastuksesta, menettävät elantonsa. Kyse ei ole mistään muusta kuin kuolin iskusta, joten meidän täytyy ensin äänestää tarkistuksista. Toivottavasti tuette niitä ja tukeenne voitte osoittaa nousemalla seisomaan. No los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 no niin rauhoittukaapa kyllä tässä on yli kolmekymmentäkahdeksan kyseessä joten äänestämme tästä esityksestänne äh, kättä nostamalla olkaa hyvä saatte työjärjestyspuheenvuoron. Hyvät kollegat, on aivan erikoista, että tällä, tässä eurooppalaisessa, eurooppalaisia kalastajia ajattelimme, halusimme nimenomaan teollista kalastusta vastustaa, painostusta ja muuta vastaavaa. Tästä olemme puhuneet kaikissa valtioissa ja minä toivon, että tässä pysytään kiinni mandaatissa, lupauksista, pidetään kiinni, tuetaan kaikkia Euroopan pienimuotoisia kalustajia, vastaa, vastustamme teollista kalastusta tällä äänestystuloksella. Mato. Minä tahtoisin esittää olevani vastaan Van Dalenin esittämää koska hän tarkastuksessaan pyrkii saamaan tämän tämän salin enemmistönä äänestämän yhteisymmärryksen, kun kyse on sähköisestä kalastuksesta. Minä toivon, että äänestämme tästä varsinaisesta mandaatistamme ja äänestämme Van Daelinin äsken tekemää ehdotusta vastaan. No niin, nyt äänestämme Van Daelin ehdotuksesta kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Seuraavaksi siirrymme nimenhuutoäänestykseen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Parlamentti on saanut tämän ensimmäisellä lukukerralla päätökseen. Lewandowski, Lewandowskin metintö Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentti on ensimmäisellä kerralla saanut tämän hyväksyttyä. Ja seuraavaksi Greslen mietintö. Tarkistukset yhdestä neljään, 710, 114, 140. Kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. No tämä sähköisesti tarkastamme tämän koneäänestyksellä. Se cierra la Äänestys päättyy. Hylätty tarkistuskuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 100 42 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Ja näin tuo tarkistus 141 raukeaa. Nyt nimenhuutoäänestyksenä äänestämme komission ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty. Ja seuraavaksi Pospisil, Pospisilin mietintö kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Grappini kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä tarkistukset ja komission ehdotus Äänestämme tästä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin parlamentti on saanut tämän ensimmäisellä kerralla hyväksyttyä. Maminkin seuraavaksi tarkistus 42. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä on hyväksytty ensimmäisellä lukukerralla ja nyt Mamikins saa puheenvuoron kaksi minuuttia. Thank you very much, uh, dear colleagues. I would like... Kiitoksia kollegat. Haluaisin painottaa tämän astuksen merkitystä, joka hyväksymme juuri tänään. Se on erittäin tärkeää, koska näin voin estää terroristiskoja tehdään kotitiekkoisiin pommin. Eli meidän kansalaistemme henki on tämän ehdotuksen suhteen kyseessä, koska olisimme säästäneet henkiä, jos olemme tämän hyväksyneet jo aikaisemmin. Nyt on tärkeää juuri määritellä lähtöaineiden internetmyynti, ja tätä me tehneet. Jotenkin sataprosenttisesti se hyväksyttiin lipivaliokunnassa, ja se osoittaa, että tulosta tuetaan. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöhengestä ja kolmikantaneuvottelujen hyvästä hengestä ja yhteistyöstä. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitokset näin seuraavaan mietintöön. Messerichin tekstistä 77 tarkistusäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 78 kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Parlamentti on saanut tämän päätöksen ensimmäisellä lukukerralla. Seuraavaksi Lenaers nimenhuutoäänestyksellä 326 tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ensimmäisellä lukukerralla. Seuraavaksi Melon mietintö. Tarkistus 312. Äänestys alkaa ja päätyy. Hyväksytty ensimmäisellä lukukerralla. Seuraavaksi Kiengen mietintö, tarkistus 69, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ensimmäisellä lukukerralla esittelijä pyytää puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Tämän säädöksen hyväksynnällä me osoitamme jälleen sille, että voidaan osoittaa toimia maahanmuuttoimissa. Ja kiitämme myöskin komissiota, joka on tukenut meitä tässä sitä vastuusta, joka on antanut meille siinä, että olemme voineet hyväksyä tämän nopeasti. Toivottavasti palaan takaisin seuraavalla vaalikaudella tänne, tänne Euroopan parlamenttiin jotta voin jatkaa tätä työtä, joka olen tehnyt tällä toimikaudella suurella vastuulla, jota olen tähänkin mennessä osoittanut. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitokset. Ja seuraavaksi viimeinen mietintö. Tuun, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Thank you very, thank you. Eh, dziękuję bardzo. Koleżanki kolegi i kole... Paljon kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, en sano hyvästi, vaan haluan jatkaa taistelua vahvemman unionin puolesta ja toivoisin, että voisitte hyväksyä nämä ehdotukset, sillä näin tuhannet EUn kansalaiset säilyvät henkeä va- vaarantavilta onnettomuuksilta. Tarkoituksena on turvata muun muassa jalankulkijoiden turvallisuus. Tieliikenne turvallisuus on yksi monista esimerkeistä sen suhteen, miten Euroopan unioni voi pelastaa ihmishenkiä miten se voi lisätä turvallisuutta. Nämä ovat konkreettisia, jokapäiväiseen elämään liittyviä esimerkkejä. Ne, jotka lähtevät unionista, tajuavat tämän faktan, mutta liian myöhään. Silloin vahinko on päässyt jo syntymään – me kerromme suoraan, mitä me olemme täällä saaneet ihan konkreettisesti aikaiseksi. Kiitoksia. Yes, votation. Kiitos. Nyt tarkistus 110. Äänestys alkaa nimen huutoäänestyksenä ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja komission ylkilausuma 111 kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty parlamentti on saanut tämän ensimmäisellä lukukerralla käsiteltyä. Kiitokset.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 Hyvät naiset ja herrat, nyt jatkamme eteenpäin. Siirrymme äänestysselityksiin. Ensiksi Messerschmitt, olkaa hyvä. Es acerca del informe. Kyse on Rosierin mietinnöstä oikeuden rikomisesta ilmoittaneiden henkilöiden suojelu Euroopan unionissa. Kiitoksia, herra puhemies. Sisämarkkinat on fakta, viisisataa miljoonaa kuluttajaa ja he kaikki voivat hyödyntää sisämarkkinoita. Mutta kasvua ja turvallisuutta ei voida taata, mikäli kaikki jäsenvaltiot eivät sovella määräyksiä johdonmukaisesti. Olen valiokuntatasolla useampaan otteeseen vastannut esittelijän ominaisuudessa siitä, että kerron, missä määrin jäsenvaltiot noudattavat sääntöjä. Aina kannattaa muistuttaa, että erinäiset jäsenvaltiot vain vetkuttelevat ja kestää todellakin pitkän pitkän aikaa ennen kuin säännöt transponoidaan. Mutta tämä olisi tärkeää. Sisämarkkinat toteutuisivat ja silloin kaikki soveltavaisivat sääntöjä johdonmukaisesti. Kiitoksia. Kiitokset ja Soidirova, olkaa hyvä. Děkuji za slova. Kolegyně Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Oikeastaan tämä direktiivi ansaitsee tuen, koska tällä pyritään suojelemaan niitä, jotka ilmoittavat väärinkäytöksistä ja tekevät näin. Ne ovat henkilöitä, joilla on jotain ilmoitettavaa. Yleisen edun nimissä on tärkeää suojella näitä henkilöitä, jotteivät he joudu sitten uhrin asemaan jonkun toimenpiteen kohteeksi – joka haittaisi tai syrjisi heitä. Etteivät he joudu myöskään työnantajan painotoimien kohteeksi. Että pitää myöskin työnantajan sallia se, että työntekijät ilmoittavat näistä rikkomuksista. Tämä säädösmuskainen ei vaikeuta pk-yritysten toimintaa. Tämä on hyvä. Ja hyvä, että työntekijät joutuvat ensin käyttämään sisäistä menettelyä ja tämän jälkeen vasta julkista menettelyä. Kiitokset ja Zrodjevski. Przewodniczący, nie zabierałbym dzisiaj głosu, gdyby nie wczoraj... Herra puhemies, kiitoksia. En käyttäisi puheenvuoroa, mikäli eilen keskustelua ei olisi käyty laisinkaan. Olen huolissani sen suhteen, ettei tätä direktiiviä oikein osata arvostaa, ainakaan ääri ryhmissä, ne haluavat, että markkinoilla voi huseerata mielimäärin ilman pelkoa rankaisutoimista. Taistelu vääriä ja ilkivaltaisia perättömiä ilmoituksia esittäviä henkilöitä vastaan – on tärkeä asia. Meidän täytyy puuttua tähänkin ilmiöön. Joskus yritys voi ajautua jopa konkurssiin tällaisten perättömien ilmoitusten takia. Kiitoksia. Gracias, señor. Kiitokset. Nous revenons de... Morel, olkaa hyvä. Parlamentti on luonut oikein suojaavan tekstin näille ilmoituksia tekeville. Tosin neuvosto on tässä ollut jarruna ja kansalaiset ovat lähteneet liikkeelle tämän asian puolesta. Näin ei tarvitse pelätä ylempiään, jos näitä ilmoituksia tekee toivotaan, että totuutta voitaisiin suojata. Tosin tässä on ongelma luokiteltujen tietojen hyväksymisessä, ilmoittamisessa puolustus, puolustukseen liittyvissä asioissa. Miten voitaisiin ajatella, että jos vaikkapa ajatellaan sellaista tilannetta, että tämä periaate johtaisi hankaluuksiin. Tämä on ollut kansainvälisessä julkisessa mielipiteessä esillä, kun ajatellaan vaikkapa millä tavoin salaisesti perusteltiin tuota Irakin iskua. Irakin iskua. Meillä on siis vielä työtä tehtävänä. Kiitokset ja Mamikins, olkaa hyvä. Thank you, President, dear colleague. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Unionin lainsäädännön rikkominen on yksi sellaisia elementtejä, joita Euroopan vastaiset henkilöt käyttävät propagandassaan toimivia vastaan. Ja monet oikeistopolitiikot käyttävät tätä hyväkseen, että EU-lainsäädäntö ei ole täydellistä, mutta mikään lainsäädäntö ei ole täysin vedenpitävää, vaan meidän pitää katsoa tällaisia heikkouksia kaikkialla. Jos me haluamme, että ihmiset ovat enemmän mukana tässä eurooppalaisessa politiikassa, meidän pitää antaa heille myöskin ne välineet toimia, joten meidän pitää tukea yhdennettyä Eurooppaa, jotka tekevät tätä taistelua. Huono hallinto näkyy monissa yhteyksissä suhteissa, vaikka Euroopan rahoihinkin. Ja tietenkin kaikki mahdolliset tilanteet pitää kattaa tässä yhteydessä. Ja tämän takia äänestetään puolesta. Kiitokset ja Hannan. Gracias, señor presidente. There comes a moment when you realize you're one of... Kiitos puhemies. Minä olen riittävän vanhaa muistaessani tuon saksalaisen toimittajan pidättämisen, koska hän oli osoittanut petoksia tapahtuneen viranomaisissa ja minä muistan myös monta muuta tapausta, jossa haluttiin komission työpöytiä ryhtyä siivoamaan, kun havaittiin, että oli, oli kahdenvälistä laista tietoa tarjolla monet intressit ovat suojattavia, se on ihmisen perusluonteessa, mutta se on itse asiassa nyt joutunut korostumaan siksi, että ihmiset ovat ajatelleet, että tavoitteet perustuu, perustelevat kaikki keinot, ja tästä on syntynyt huomattavasti ongelmia mantereillamme. Kiitos tästä, ja Ruohonen, olkaa hyvä.